Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, käykää paikoillenne, jotta voimme aloittaa yhteiskokouksemme. Pyydämme anteeksi tätä myöhästymistä. Äänestys kesti hiukan pidempään kuin piti, mutta se piti kuitenkin hoitaa loppuun. Ja nyt sitten olemme täällä ja voimme aloittaa kokouksen, eli lopettakaa keskustelunne ja käykää paikoillenne koordinaattorit mukaan lukien. Kuten tiedätte, meillä on nyt talous- ja rahasioiden ja työllisyysvaliokunnan yhteinen kokous. Ja täällä on paikalla Valliston Dombrovskis, komission varapuheenjohtaja, Marian Täissen, komission jäsen, joka vastaa työllisyys- ja sosiaaliasioista, ja Pierre Moskovicin, talous- ja on vastaava komission jäsen. Eli tervetuloa tähän yhteiskokoukseen, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Tänään keskustelemme maakohtaisista suosituksista, jonka kollegi on hyväksynyt. Ja tehän tunnette tämän menettelyn. Eli tämä sitten viime kädessä hyväksytään neuvostossa heinäkuussa. Tänä vuonna nämä suositukset ovat erityisen olennaisia. Voimme nähdä, miten on ponnisteltu, jotta olisi horisontaalista johdonmukaisuutta tässä toiminnassa. Ja näin voimme sitten muokata ja näyttää suuntaa politiikalle, jota komissio toteuttaa. Meillähän tämä kuuluisa kolmio Siihen liittyy myöskin neljäs elementti, rakenneuudistukset, investoinnit, finanssipoliittinen kohe- vahvistaminen ja sosiaalinen kohesio. Lisäksi on tehty arviointeja siitä, miten täytyy ottaa huomioon myöskin maailmanlaajuinen finanssipoliittinen tilanne, jotta voidaan täysimittaisesti tehdä mukautuksia sääntöjen mukaisesti. Eli meidän täytyy tähdätä kasvuun ja myötä vaikuttaa elpymiseen. Ja tietysti sosiaaliset kysymykset myöskin ovat keskeisiä. Eli nyt sitten komission jäsenet saavat alustuspuheenvuorot. Eli Valdis Dombrovskis ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Uh, honorable uh, chair, honorable members. Arvon puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, uh, olen iloinen, että voin olla täällä tänään yhdessä komission jäsenten Taisen ja Moskovicin kanssa esittelemässä komission suositukset taloudelliseksi politiikaksi seuraavan puolentoista vuoden aikana. Komission lähtökohta on osoittautunut oikeaksi puitteistoksi, kun tuemme kansallisia ponnisteluita taloudellista ja sos, taloudellinen ja sosiaalinen toiminta on ollut parempaa. EU on elpymässä nyt jo viidettä peräkkäistä vuotta. Viime vuonna se oli USA ja Japanin jälkeen nopeiten elpyvä alue. Työllisyys EU:ssa oli 235 miljoonaa ihmistä ja sosiaalisen syrjäytymisen tai köyhyyden äh, alapuolella oleva äh, väestön osuus on pienentynyt. Talous on parantunut, se näkyy monissa äh, jäsenvaltioiden ylijäämätilastoissa ja nyt lähdemme toimenpiteisiin Kroatian ja Portugalin suhteen. On myös kahdeksan maata Saksa, Luxemburgin, Malta, Alankomaat, Bulgaria, Tsekki, Tanska ja Ruotsi, jotka ovat joko päässeet tavoitte- keskivälin tavoitteisiinsa tai jopa ylittäneet ne, mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin. Ikävä kyllä on myös maita, jotka ovat jääneet jälkijunaan tavoitteiden suhteen. Esimerkiksi Italian piti ryhtyä lisätoimenpiteisiin me suosittelemme myös, että varoitettaisiin Romaniaa sen perusteella, mitä olemme nähneet vuoden 2016 aikana. Voin antaa tästä vielä tarkempaa, yksityiskohtaisempaa tietoa. Vaikkakin taloudellinen elpyminen on parantunut, niin pitkän aikavälin työttömyys ja monien jäsenvaltioiden sekä yksityisten että hallitusten velkautumisaste on korkea. Eli meidän ei tule nyt menettää tätä hetkeä. Euroopan talouksista pitää tulla kilpailukykyisempiä ja vastustuskykyisempiä. Ja meidän täytyy saada aikaan kasvua niin, että kaikki ihmiset saavat tuntea tämän elpymisen. Tähän liittyy esimerkiksi konvergenssi kaikissa eu maissa. Nämä ovat näitä tavoitteita, joita me suosittelemme näissä uudistustoimissa. Nämä äh, suositukset on jaettu kolmeen äh, prioriteettiin, investointien parantaminen, rakennemuutokset äh, sekä vastuullinen finanssipolitiikka. Maakohtaiset tilanteet ovat keskiössä ja olemme seuranneet niitä asioita, joissa on tärkeää puuttua esimerkiksi makrotaloudellisiin kysymyksiin. Näissä suosituksissa näkyvät myös euroalueen asiat, jotka julkaistiin kasvuennusteessa. Suosituksissa heijastellaan myös sitä, miten tärkeitä tai miten tärkeää on vastata jokaisen maan omiin haasteisiin. On, me olemme antaneet yhä yksityiskohtaisempia suosituksia. Kypros, Ranska, Italia, Kroatia ja Portugal ovat näitä saaneet. Kypros, Italia ja Portugal, niiden kohdalla äh, komissio on käynyt lävitse heidän tavoitteensa ja he ovat äh, myös äh, olleet tarpeeksi kunnianhimoisia, joten sen vuoksi makrotaloudellisiin toimenpiteisiin ei ole tarvetta ryhtyä. Ja maissa on toteutettu suosituksessa esitetyt uudistukset. Kansalliset parlamentit ja työmarkkinaosapuolet ja muut, niitä kehotetaan tekemään yhteistyötä. Henkilökohtaisesti käyn systemaattisesti eri jäsenvaltioissa ja keskustelen kansallisella kaikkien avaintoimijoiden kanssa, samoin tekevät muut komission jäsenet arvon ja sen, että mukanottava kasvu vaatii aikaa ja monenlaista politiikkaa. Me tarvitsemme koulutettuja ihmisiä, joilla on tarpeelliset pätevyydet. Me tarvitsemme kilpailukykyä, innovaatiota ja investointeja. Ja tämä on huomioitava, kun äh, laadimme äh, uudistuksia. Myös se sosiaalipolitiikka täytyy olla ajan tasalla niin, että voimme antaa tukea niille, jotka sitä tarvitsevat. Me näemme, että jäsenvaltiot ponnistelevat yhä vielä täydentäneessään äh, näitä uudistuksia, mutta kaikkein eniten toimia on, ryh- toimia on tehty finanssipolitiikassa hallitusten taholta – samoin kuin myös aktiivisessa työmarkkinapolitiikassa. Vuositasolla on taisteltu näitä kriisiä vastaan, joten positiivisia kehityskulkuja on. Olemme valmiita tukemaan jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät täytäntöönpanemaan tehokkaalla tavalla näitä uudistuksia. Meillä on tällainen uusi väline, eli rakenteellinen tukiohjelma. Ja hyvin monet jäsenvaltiot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tekniseen tukeen. Tämä uusi ohjelma tulee auttamaan myös uudistusten täytäntöönpanossa maakohtaisissa suosituksissa. Ja nyt pallo on jäsenvaltioiden pelikentällä. Kiitos puheenvuorosta ja annan edelleen puheenvuoron komission jäsen Moskovicille. Bien, mesdames et messieurs les députés, messieurs les présidents, madame... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että voimme nyt tulla keskustelemaan näistä asioista ja itse puhun lähinnä tästä kevään budjettipaketista ja tehän tunnette tämän hyvin. Tarkoituksena on auttaa euroalueen valtioita valmistelemaan budjettiaan ensi vuodelle. Nythän meillä on tietty talous- ja poliittinen tilanne ja taloudessa poliittinen tavoitteemme on vahvistaa työllisyyttä ja kasvua. Ja pidimme tämän mielessä, kun nyt olemme valmistelemassa asiakirjaa, jonka esittelemme sitten huomenna. Ja taloudessa on todettu, että talouden elpyminen jatkuu, mutta se on edelleen heikko heikkoa ja epätasaista. Kasvupotentiaali ei ole vielä samalla tasolla kuin ennen kriisiä ja investointeja on liian vähän. Tämä koskee myöskin palkkojen nousua. Se on heikkoa, vaikkakin meillä on erittäin myötäilevää rahapolitiikkaa EKPn puolesta. Ja meillä on kysyntäongelmia euroalueella yksinkertaisesti. Eli paketissa meillä on ehdotuksia, jotka ovat sääntöjen mukaisia ja on tärkeää, että euroalueen budjettipolitiikka on tasapainossa. Meidän täytyy vakauttaa taloutta ja vahvistaa julkista taloutta. Ja ne maat, joilla on liikkumavaraa budjetissa, niiden pitää tehdä investointeja infrastruktuureihin. Ja tämä on viesti, jonka osoitamme tietyille maille, ja sitten myöskin tutkimus ja kehitys on tärkeää, ja tämä koskee erityisesti Saksaa ja Alankomaita. Ja sitten muissa jäsenvaltioissa tarvitaan lisäsopeutuksia, mutta jos vaaditaan liian suuria sopeutuksia, niin se olisi haitallista, eikä se johtaisi kasvuun ja työllisyyteen. Monia budjettipäätöksiä on tehty, ja ensinnäkin komissio tähtää siihen, että saadaan päätökseen alijäämämenettelyt Kroatian ja Portugalin osalta. Tämä osoittaa, että sääntömme ovat toimineet ja tämä on erinomainen uutinen koko Euroopalle. No, Kreikassakin on toimittu sääntöjen mukaisesti ja tämä tarkoittaa sitä, että se voi irtautua tästä alijäämämenettelystä, mutta me nyt keskustelemme siitä, miten hoidetaan tämä toinen tarkast- neuvottelu Kreikan velan osalta. Muutaman päivän kuluttua euroryhmä keskustelee tästä ja jos tässä käy hyvin, niin sitten komissio tekee oikeudellisen päätöksen menettelystä sen jälkeen, kun muut asiat on selvitetty, mutta kuitenkin päätös on vakaalla ja kestävällä pohjalla. Tämä on siis hyvä uutinen Euroopan ja Kreikan osalta. Ja sitten vuodesta 2011 lähtien nyt on paljon vähemmän jäsenvaltioita, joita on pitänyt oikaista. Tällä hetkellä alijäämä näissä maissa on kaksi, kolme prosenttia. Toivottavasti ensi vuonna ei enää yhtään ja alijäämän keskitaso oli 1,4 prosenttia tänä vuonna. Eli joka tapauksessa olemme onnistuneet. Ja sitten Ranska ja Espanja, euromaat, joissa on liiallista alijäämää. Eli näille maille sanoisimme, että neuvoston ohjeet näissä asioissa täytyy ottaa huomioon. Ja sitten ennaltaehkäisevä osa sopimuksesta – komissio hyväksyi raportin 126.3, joka koskee Belgiaa ja Suomea. Belgian osalta raportissa on todettu, että ei tarvitse käynnistää alijäämämenettelyä, mutta Belgian täytyy korjata budjettiaan, jotta se noudattaisi sopimusta vuosille 2016-2017. Ja Suomen osalta rakenneuudistukset ovat mahdollistaneet tuottavuuden lisääntymisen ja komissio sitten sopii asiasta Suomen kanssa ja sille myönnetään hiukan joustavuutta, jotta se pystyy toimimaan toivotulla tavalla. Ja joustavuutta annetaan myöskin Liettuan suuntaan. Siellähän on juuri uudistettu eläkejärjestelmää. Ja sitten Italian budjettitilanne. Tämän helmikuussa esitellyn raportin mukaisesti Italiassa on mukautettu budjettia ja näin se sitten noudat, pystyy noudattamaan velvoitteitaan. Ja tällä hetkellä emme katso, että pitäisi käynnistää alijäämämenettelyä. Mutta komissio tietysti seuraa Italian budjettitilannetta, erityisesti vuoden 2018 osalta. Sitten Romaniasta vielä pari sanaa. Eli Romaniassa pitää ryhtyä lisätoimiin, jotta voidaan puuttua vakaviin puutteisiin budjetissa. Tämä on uusi menettely, jota nyt on noudatettu. Ja tämä on ikään kuin varhainen varoitus, jotta voidaan välttää sitten alijäämämenettelyn käynnistäminen. Ja luotan nyt siihen, että Romanian viranomaiset todellakin ryhtyvät toteuttamaan näitä toimia, jotta meidän ei tarvitse käynnistää tätä alijäämämenettelyä. Tämähän todettiin ECOFIN kokouksessa viime viikolla. Eli parlamentin jäsenet tässä ihan nopeasti oli tämä budjettikeskustelu. Ja jos teillä on lisäkysymyksiä, niin totta kai olen valmis vastaamaan niihin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komission sen Täissen, olkaa hyvä. Uh, dear presidents, dear members. Puheenjohtajat, hyvät parlamentin jäsenet. Tämän vuoden talouden ohjauskausi on erityinen virstanpylväs, niin kuin koska komissio pääsee keskivaiheeseen kauttaan heti alusta lähtien meidän prioriteettinamme on olla palauttaa työpaikat kasvu, sosiaalinen kohesio, että varmistamme sen, että Eurooppa on todella sosiaalinen ja tuottaa hyvää kaikille kansalaisille. Tänään voi luottavaisuudella sanoa, että olemme kulkeneet pitkän tieden. 233 miljoonaa ihmistä ovat on työ, oli työssä viime vuonna EU-ssa e tämän korkein luku koskaan verrattuna kolme, vuotta takais, kolme vuoden takaisin tilanteeseen. Silloin yli kuusi, siitä lähtien yli kuusi miljoonaa työpaikkaa on luotu Euroopassa ja vaikka yli 19 miljoonaa vieläkin etsii työpaikkaa, työttömyys on nyt kahdeksassa prosentissa ja se on alhaisin taso vuoden 2009 jälkeen. Mutta kuitenkin me olemme hyvin tietoisia siitä, että täytyy tehdä vielä enemmän. Epätasa-arvo nousee Euroopassa jäsenvaltioiden kesken ja sisällä, ja köyhyys kyllä vähenee, mutta silti vielä korkealla tasolla. Epätasa-arvo on vakava huolenaihe komissiolle. Me kaikki tiedämme, että se vaikuttaa tavallaan myrkyllisesti sekä sosiaaliseen kohesioon että taloudelliseen näkymiin, ja tämän takia komissio on kovasti korostanut sosiaalisia aspekteja. Ensinnäkin eurooppalaista talouden ohjausjaksosta. Tiedosta tulee selväksi, että että tämä liittyy vuoden 2017 maakohtaisiin suosituksiin. Me pyydämme, että jäsenvaltiot ottavat asianmukaisella tavalla huomioon sosiaalisen vaikutuksen, joita he, niiden uudistuksesta syntyy. Tämä pitää ottaa huomioon ö, suunnittelussa, toteutuksessa ja kun valvotaan täytäntöönpanoa. Työelämät jäsenvaltiot varmistavat, että uudistukset edistävät sosiaalista liikkuvuutta ja auttavat vähentämään epätasa-arvotekijöitä e- eikä pahenna sitä. Sitten komissio kiinnittää erityistä huomiota sosiaalisiin kysymyksiin poliittisessa toiminnassaan kautta linjan vieläkin enemmän Tämä koskee sosiaalisten oikeuksien pilari, jossa korostetaan kovasti epätasa-arvon vastaista toimintaa. Eurooppalainen ohjausjakso on tullut tärkeäksi välineeksi käytännön toimissa. Pilariperiaate on jo 2017 suosituksissamme. Annan muutamia esimerkkejä. Ensinnäkin ensimmäinen pilari koulutuksen suuri merkitys, ammattikoulutus, elinikäinen koulutus. Meidän pitää varmistaa, että kaikki Euroopassa saavat mahdollisuuden oppia parhaalla mahdollisella tavalla, koska tämä tulee määrittelemään heidän mahdollisuutensa elämässä, samoin kuin tämä vaikuttaa koko unionin kilpailukykyyn. Yrityksemme tarvitsevat lahjakkuutta, jotta se voi kukoistaa. Tämän täksi vaadimme suurempia uudistuksia, että voidaan uudelleen kouluttaa äh, ihmisiä Pilarissa myös vaaditaan osallistavia työmarkkinoita. Pitää saada aikaan enemmän ja parempia työpaikkoja. Tämä on tulevien vuosien prioriteetti. Pilareissa korostetaan oikeudenmukaisia palkkoja, jotta saadaan aikaan kunnollinen elintaso ihmisille. Tämä näkyy joissakin suosituksissa myös joidenkin jäsenvaltion kohdalla pyydetään, että talouden kasvu näkyy myös paremmin työntekijöiden palkoissa. Sitten työmarkkinaosapuolella on ratkaiseva rooli tässä prosessissa ja tämän takia me vetoamme myös jäsenvaltioita lisäisivät sosiaalisen vuoropuhelun kapasiteettia tarvittaessa. Luonnollisesti tässä vaaditaan, että on sellaisia sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka edustavat todellista investointia Euroopan kansalaisiin, ihmisiin. Meidän suosituksemme pyrkivät siihen, että tartutaan eh, yhtäläisiin mahdollisuuksiin sosiaalisen turvajärjestelmän kautta ja pyritään varmistamaan hyvä terveydenhoito, pitkäaikaishoito, lastenhoito kaikille hyvät puheenjohtajat, arvoisat parlamentin jäsenet, johtuen ratkaisevasta ja usein vaikeista uudistusprosesseista ja ponnistelusta olemme nähneet myönteistä sosiaalista kehitystä sen jälkeen, kun talouden elpyminen alkoi vuonna 2013. Vaikkakin olemme tyytyväisiä tällaiseen kehitykseen, meidän täytyy jatkossakin jatkaa ponnisteluita, jotta saamme aikaan osallistavampaa kasvua, jotta saavutamme joka ikisen Euroopassa. Euroopan sosiaalisten oikeusten pilari myöntää viitekehyksen tätä, tämän saavuttamiseksi ja Euroopan ohjausjakso on avainasemassa, jotta voidaan viedä eteenpäin reformia kansallisella tasolla. Nyt riippuu kansallista paikallishallituksesta, kansalaisyhteiskunnasta, työmarkkinaosapuolesta tehdä meidän kanssamme yhteistyötä, jotta saadaan aikaan vauras sosiaalinen Eurooppa. Kiitos. Thank you. Uh, now we... Kiitoksia. Sitten kysymys- ja vastausosio jotta pysymme nyt aikataulussa, niin voisimme ehkä yhdistää nämä eri kysymykset ja haluaisin nyt vielä korostaa, että Moskovitsihan puhui sääntöjen tehokkuudesta silloin, kun niitä sovelletaan älykkäällä tavalla. Ja no, sehän nyt tässä näkyy. Kolme tulevaisuudessa on tässä ja ehkä toivottavasti pian ei enää yhtään ole tässä alijäämämenettelyssä, eli tämä on aika vaikuttava tulos. Ensimmäisenä Gunnar Högmark. Thank you very much and thanks for... Kiitoksia näistä alustuksista. Tietysti pidämme hyvänä sitä, että meillä nyt menee paremmin, mutta se, että menee paremmin, niin se ei tarkoita, että menisi hyvin. elpyminen, josta nyt puhutaan, niin se on tämä keskiarvo. Eli voitaisiin sanoa, että jos jalat ovat uunissa ja pää jääkaapissa, niin silloin keskimääräinen lämpötila on ihan hyvä, mutta ei se tarkoita, että kumpikin pää olisi kunnossa. No, nämä keskiarvot sitten kertovat meille siitä ensinnäkin, että kasvu henkeä kohti on hyvin alhaista. Ja toiseksi, tietyissä jäsenvaltioissa ei ole riittävästi kasvua. 8 prosentin työttömyys merkitsee, että meillä on hyvin paljon työttömyyttä joissain jäsenvaltioissa ja jotkut ihmiset ovat kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Eli nyt ei tarvitse olla mitenkään tyytyväinen itseensä, vaan meidän täytyy nyt tähdätä korkeampaan kasvuun, koska siitähän tässä nyt on kyse. Ja pyytäisin ensinnäkin komission jäsen Dombrovskis ja kolleganne Moskovic ja Täissen. Millä tavalla voisimme asettaa korkeampia tavoitteita potentiaalista kasvua ajatellen? Jos halutaan sosiaalista kohesiota, niin silloin pitää olla rakenteellista kohesiota. Ja kun katsotaan talouksien eroja, niin sieltä voidaan nähdä, että rakenneuudistuksia on toteutettu eri tavalla, ja meidän täytyy tähän puuttua suoremmin. Ei nyt ainoastaan pidä puhua siitä, että tarvitaan rakenneuudistuksia, vaan meidän täytyy toteuttaa se niissä maissa, joissa on vähemmän kasvua ja vähemmän potentiaalista kasvua. Eli meidän täytyy siellä tehdä enemmän ja haluaisin kuulla teidän kantanne tähän. Kiitos. Äh, Claude. Kiitos sitten Claude Follin. Äh, merci, président. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on todellakin tärkeä hetki, kun e- tehdään näitä maakohtaisia suosituksia, varsinkin kun tätä kautta pitäisi sovittaa yhteen kaksi tavoitteita. Toisaalta kasvun vauhdittaminen, aikaansaaminen ja investointien toteutuminen, sitten pitää pystyä vahvistamaan julkista taloutta on investointisuunnitelma, joka on jo tuottanut joukon faktoja, tuloksia, mutta kuitenkin kasvu on vieläkin aivan liian heikkoa, jotta voitaisiin vähentää työttömyyttä josta kärsimme, jotta se voitaisiin vähentää tyydyttävälle tasolle. Itse asiassa on kaksi tavoitetta, jotka liittyvät tähän investoinnin ja kasvun aikaansaaminen ja julkisen talouden vahvistaminen. Tämä vaik- äh, synnyttävät ristiriitaisia vaikutuksia. Jos ajatellaan esimerkiksi suosituksia, joita on tehty Belgialle ihan oikein, komissio osoittaa, että infrastruktuuri on heikolla tasolla, mutta infrastruktuurin heikko laatu on myös tulosta liian vähäistä investoinnista, joka liittyy jotka liittyvät julkisen talouden tilanteen parantamiseen. Tällainen ristiriita löytyy erityisesti koulutuksesta, investoinneista, tutkimuksesta, kehityksestä ja sama koskee sosiaalipolitiikkaa, jota pitäisi harjoittaa. Ja haluaisin tietää teiltä, miten on kovasti ponnistunut, mutta miten voidaan vähentää tätä ristiriitaa näiden kahden tekijän välillä? Korostaisin kuitenkin tyydytyksellä, että te haluatte pyrkiä vähentämään epätasa-arvoa, eriarvoisuutta. Haluaisin kuitenkin kuulla teiltä vielä lisää te puhutte siitä, että on välttämätöntä vahvistaa suosta vuoropuhelua, mutta mitä voidaan tehdä, jotta sitä voidaan todellakin vahvistaa käytännössä? Kiitoksia. Muistakaa, teillä on puolitoista minuuttia aikaa kysymykseen. Seuraavaksi Pervans Pires. Kiitoksia puheenjohtaja komission, varapuheenjohtaja komission jäsenet. Kiitoksia tästä tilannekatsauksesta liittyen näihin maakohtaisiin suosituksiin. Jäsenvaltiolla on käytössään välineitä ja meidän täytyy koordinoida niiden käyttöä paremmin Euroopan tasolla, erityisesti verotuksen osalta. Mutta monet uudistukset, joita haluatte toteutettavan jäsenvaltioissa, niin ne liittyvät jäsenvaltioiden veropolitiikkaan. Ja tietyissä jäsenvaltioissa verosuosituksiin on tartuttu. Ja haluaisin nyt tarkistaa, millä tavalla te näette tilanteen, eli millä tavalla jäsenvaltiot ovat sitoutuneet uudistuksiin. Kuinka saadaan parempi tasapaino työn ja pääoman välille, kun ajatellaan verotusta, koska huolenaiheena on nyt alhainen palkkataso. Ja sitten toisaalta, miten voidaan kehittää verotusta, joka sitten johtaa velkaantumiseen, tai toisaalta sitten verotusta, joka kannustaisi investointeihin. Eli nämä nyt mielestäni ovat sellaisia kohtia näistä maakohtaisista suosituksista, joilla voisi olla vaikutusta. Thank you, Maria. Kiitos sitten Maria Helena. Merci. Euh, je rejoindrai les propos... Euh, Kiitoksia. Yhdyn siihen, mitä Claude Holland äsken sanoi näistä ristiriitaisuuksista, koska todellakin vaikka voidaan olla iloisia siitä, että on päästy liialliseen budjettivajeen menettelystä, niin kuitenkin tulee esiin kysymys, minkälainen yhteys on näiden toimien, budjettitoimien ja sen välillä, että e- eriarvoisuus pahenee Euroopassa tällä hetkellä. Onko tarvittavia indikaattoreita, joiden pohjalta voidaan sanoa, että maa, joka pääsee pois tästä liialliseen budjettivajemetusta, sillä on myös mahdollisuus oikealla tavalla tarttua tilanteisiin, jotka liittyvät eriarvoisuuteen. Esitän tämän kysymyksen Rova Täisenlle. Kuulen kyllä hänen puheenvuorostaan, että hän haluaa taistella tehokkaammin köyhyyttä vastaan Euroopassa, mutta kun ajatellaan ammattielämän, yksityiselämän yhteensovittamista ja suostusta työpaikkojen työalan joustosta. Sopiiko tämä yhteen? Tämä joustokysymys liittyy myös köyhyyteen, erityisesti naisiin työelämässä ja haluaisin tietää täsmällisesti, miten me tartumme tähän köyhyyskysymykseen Mä sen kohdalla minkälaisia vaikeuksia heidän on jossakin maissa työpaikkoja sitten kun puhutaan investoinnista, ei juurikaan puhuta energiapoliittisesta investoinnista, energiapolitiikan muutoksesta. Se on kuitenkin isoin mahdollisuus saada aikaan työpaikkoja ja se on hyvin tärkeä planeetan kannalta, mutta tästä en ole kovinkaan paljon kuullut mitään ehdotuksia. Voisitteko hiukan selventää tätä puolta? Kiitoksia. Thank you, Bert Luke. Kiitos, Bert Luke. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni on komission jäsen Dobrovskikselle. Komissio on kritisoinut jatkuvasti Saksan ylijäämää. Haluaisin kysyä, minkälaisia taloudellisia analyysejä on tämän taustalla? Haluaisin tietää, että mistä, siis kysymys, onko, onko siis tässä lähinnä kysymys tavaroiden ja kaupan ylijäämästä? ja sen lisäksi haluatte lisätä investointeja. Onko komissio sitä mieltä, että julkisen investoinnin lisääntyminen Saksassa johtaisi siihen, että saksalaiset yritykset veisivät vähemmän muihin maihin vai uskooko komissio, että tuonti äh, Saksaan sitten vahvistuisi kestävällä tavalla, kun äh, toteutettaisiin julkisia investointiohjelmia Saksassa? Minusta tässä nyt ei ole kysymys niinkään ylijäämästä yksityisessä äh, tavaroiden ja äh, palveluiden kaupassa, vaan lähinnäkin siitä, että äh, Saksalla on pääomatuloja lainojen muodossa muista maista. Mitä tässä voitettaisiin, jos lisättäisiin kotimaista säästöä ja, ja sitä kautta sitten lainanantoa ulkomaille. Thank you. Kiitos. Sitten Ulrike Trebetsius. Ja vielen Kiitos. Te itse tematisoitte, että jokaisella jäsen, jokainen jäsenvaltio tarvitsee omaa poliittista aloitettaan ja että asiat on ratkaistava omissa maissa, ja Dombrovskis puhuikin näistä maakohtaisista suosituksista. Sehän kävi viiden puheenjohtajan raportista esiin, nimittäin, että yksi koko ei sovi kaikille. Yksittäisillä jäsenvaltioilla on erilaiset haasteet. Jos katsotaan esimerkiksi EUn sosiaalista pilaria tai näitä ehdotuksia, niin silloin voisi epäillä, että me yritämme äh, luoda äh, samanlaisen sosiaalipolitiikan kaikkiin 28 jäsenvaltioon. Samanaikaisestihan EU:ssa on jo korkeat sosiaalistandardit, mikä on hyvä asia, mutta nämä korkeat äh, sosiaalistandardit, niiden täytyy olla myös maksettavissa. Ja jäsenvaltioiden täytyy itse voida äh, verottaa niin, että se voi toteuttaa nämä sosiaaliset äh, toimenpiteet taloudellisessa tilanteessa EU:ssa lisäsosiaalimenot olisivat riski Toki äh, jotkut paremmassa asemassa olevat jäsenvaltiot äh, voivat toki äh, täytäntöönpanna lisätoimenpiteitä, mutta samanaikaisesti heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevat jäsenvaltiot eivät tähän kykene esimerkiksi Itä-Euroopassa. Tai ajatellaan PK-yrityksiä, jotka ovat kansantalouden selkäranka. Ne eivät kykene kaikkia näitä vaatimuksia toteuttamaan. Kysymykseni kuuluukin, miten komissio aikoo näitä äh, ottaa käyttöön omia aloitteita sosiaalisessa pilarissa ja samanaikaisesti säilyttää jäsenvaltioilla oma vastuu? Thank you, Enrique Calvi. Kiitos, Calvi Chambon. Merci, monsieur le président. Merci aux... Kiitoksia puheenjohtaja. Mukava nähdä tämä triumviraatti jälleen uudestaan niin kuin joka kausi, jotta voimme keskustella näistä kysymyksistä yhdessä. Tietenkin täytyy olla iloinen tavallaan siitä, että taloudellisesti nyt monet maat ovat parantaneet huomattavalla tavalla kehitystään. Tietysti minun maan ei tähän kuulu, palaamme tähän myöhemmin, miesten asiat kulkevat jos siis hyvän suuntaan. Mutta varsin varovasti kuitenkin se edetään kaakkaan kasvu ei pitää vielä ilotuksen aihetta anna, varsinkin kun kasvu on jakautunut epätasaisesti ja rakenteellisia ongelmia edelleenkin on. Kovasti tyytyväinen kuullessani kaksi sanaa, tuottavuus ja eriarvoisuus ja että ne saavat sel- selkeän paikkansa, erityisesti eriarvoisuus, joka on tässä pilaamassa tavallaan meidän poliittista tukeamme. Meidän pitää todella ottaa nämä asiat vakavissamme. Olen tyytyväinen tästä, mutta haluaisin myös nähdä, että tämä tehdään käytännössä. Sitten erityisesti kehottaisin komista menemään hiukan pidemmälle rakenteellisessa suunnittelussa. Se on liian kvantitatiivinen ja lyhy, to, to, toimii liian lyhyellä aikavälillä. Joskus vain tässä läksytään maita. Esimerkiksi mm, puhun vain kolme minuuttia puheenjohtaja. Tiedän kyllä, että mm, jatkossa minulla on vain yksi minuutti. Esimerkiksi minun vaalipiirissäni pyydetään sitä, tai komissio pyytää, että on vahva talousarvio, hyvä, on komissio on tyytyväinen, kun lukuja esitetään, että ehkä tiedä, että juuri tällä budjetilla on syntynyt erittäin vahvaa eriarvoisuutta Espanjassa, joka syntää, syntää julkisia vajeita tulevaisuudessa ja se pitää myös tässä ymmärtää. Ja näin ollen pyytäisin teitä kiinnittämään huomiota paljon enemmän rakenteellisiin aspekteihin eikä innostua liikaa näistä muista ja erityisesti keskittyä paljon enemmän siihen, että tarkastetaan, onko näitä reformeja tehty ja ovatko ne vaikuttaneet. energiapolitiikka on tuomittu sen, että syntyy siitä työttömyyttä vuosikymmeneksi, esimerkiksi omassa maassa, niin sitäkin pitää puhua. Ainoat säästöt, jotka haittavat Eurooppaa, äh, liittyvät Saksaan, koska saksalaisten pitää mahdollistaa, että heidän kansalaisensa pystyvät elämään paremmin ja voivat kuluttaa enemmän, heillä on oikeus ja kyky kyllä tällaiseen. Siinä kaikki puheenjohtaja. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia te käytitte myöskin muiden alle kollegoiden ajat, jotka nyt ole paikalla. Eli sitten ensimmäisiä vastauksia komission jäseniltä. Kuka haluaa aloittaa? Valdis Dombrovskis. Uh, uh, thank you. Uh, uh. Kiitoksia kollegat näistä kysymyksistä. Yritän vastata näihin kysymyksiin. Ensinnäkin tämä kysymys, joka liittyy näihin keskiarvolukuihin ja siihen, millaisia eroavaisuuksia niiden taakse saattaa kätkeytyä. Niin kasvutasot ovat tosiaan hyvin erilaisia, samoin työttömyystasot. Mehän odotamme, että kaikki 28 jäsenvaltiota kasvavat tänä vuonna. Se on tietysti myönteistä, mutta nämä kasvutasot ovat vielä, ovat vielä aika tasaisia. Ja sitten uudistukset, joilla korjataan rakenteen heikkouksia niissä maissa, joissa on vähän kasvua. Pyrimme vahvistamaan sitä kasvua. Ja puhuin jo tähän makrotaloudellisen tasapainon menettelyyn. Joissain maissa on liikaa epätasapainoa ja nämä maat saavat sitten yhä enemmän suosituksia. Ja meillä on myöskin erityinen valvontamekanismi juuri näiden maiden osalta. Eli tätähän te juuri korostitte. Eli meidän täytyy tehdä enemmän yhteistyötä niiden maiden kanssa, joissa on enemmän rakenneongelmia. Sitten miten saadaan enemmän investointeja, miten voidaan vähentää eriarvoisuutta. Sitten verotuksen mukauttaminen, johon monien maiden tulee vielä ryhtyä. Tämähän tuli esiin monissa puheenvuoroissa. Niin totta tosiaan, tämä asian, asia, joka on pidettävä mielessä ja joka täytyy saada tasapainoon. Ja tätähän juuri on korostettu tämän vuoden talouden ohjausjaksossa ja maakohtaisissa suosituksissa. Nimenomaan kun, nimenomaan kun ajatellaan tätä verotuspuolta. Ja täytyy myöskin muistaa, että rakenneongelmia ei voi oikaista ainoastaan ottamalla lisää velkaa. Ja me korostimme juuri sitä, että monissa maissa on paljon julkista velkaa ja sekin on sitten rakenteellinen heikko, johon täytyy puuttua. Eli meidän täytyy sitten saada tämä julkinen rahoitus kestävälle pohjalle ja julkinen velka on saatava laskusuuntaan. No, sosiaalikysymykset jätän sitten Mariannelle. Ja sitten Euroopan tason finanssipolitiikka. Tätäkin on korostettu ohjausjaksossa. Eli meidän täytyy korostaa enemmän euroalueen arviointeja liittyen nyt verotustilanteeseen. Ja se, sen pitää heijastua myöskin maakohtaisissa suosituksissa euroalueen maissa. Ja sitten maakohtaiset suositukset, jotka liittyvät verotukseen. Eli ohjeemme on, että vähennetään työn verotusta, erityisesti mitä tulee matala palkka-aloihin. Tämä on asia, jota seuraamme. Ja sitten puhuitte tästä velan tasapainosta. Eli tämä liittyy esimerkiksi yhdistetyn yhteisen yhtiöveropohjan ehdotukseen. Ja sitten tämä perinteinen kysymys. Eli Saksan ylijäämä. Eli siksi Saksa on mukana tässä menettelyssä, koska sen ylijäämä tällä hetkellä on ylittänyt 6 prosenttiin rajan bruttokansantuotteesta. Ja me näemme, että se on itse asiassa aika kestävällä pohjalla tämä ylijäämä. Eli suosittelemme, että stimuloidaan siis kotimaista kysyntää, lisätään investointeja, Sitten kysyitte myöskin tästä tuonti-vienti tasapainosta, eli mihin kohtaan pitäisi puuttua. No tietysti kysynnän ja investointien kautta voidaan sitten odottaa myöskin tuonnin kasvua. Eli emme suosittele, että Saksan yritykselle sanottaisiin, että sen, niiden pitäisi vähentää vientiään. Se ei tietenkään ole meidän suosituksemme. Mutta panemme myöskin merkille, että Saksa on ryhtynyt lisäinvestointeihin jo viime vuonna. Eli edistystä on tapahtunut myöskin tällä saralla, mutta ylijäämä on kuitenkin edelleen viitearvojen yläpuolella. Ja sitten yksi malli ei sovi kaikille, se nyt on ihan selvää, se on meidän lähestymistapamme sosiaalipilarissa ja kollegani saa puhua sitten enemmän tästä. Mutta sosiaalipilarissa on hyvin selkeästi korostettu, ettemme pyri saamaan mitään uusia toimintavaltuuksia eu tasolle sosiaalikysymyksissä. Nämä asiat kuuluvat pääasiassa jäsenvaltioille. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy tuottavuuden kasvuun, eriarvoisuuden vähentämiseen, eli millaisia käytännön toimia on ehdotettu. No, tällä hetkellä jäsenvaltioille on tehty suosituksia maakohtaisissa suosituksissa – Eli siellä on käytännön toimia, joilla voidaan parantaa tuottavuutta ja puuttua heikkouksiin hyödykö- ja palvekemarkkinoilla. Meidän täytyy hyödyntää työntekijöiden potentiaalia ja taitoja. Ja sitten eriarvoisuus, kun puhutaan esimerkiksi veropolitiikasta, sosiaaliturvajärjestelmistä. Meidän täytyy harjoittaa aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Nämä kaikki ovat toimia, joilla voidaan vähentää eriarvoisuutta. Kiitos. Kiitos sitten Moskovic. Ja lyhyesti tästä kaikesta samaa mieltä. Todellakin osaamme tehdä Hökmarkin kanssa, mitä hän ensin sanoi, kyllä nyt menee paremmin. Ei voida kuitenkaan sanoa, että hyvin vielä menee, ei ole mitään syytä olla nyt liian tyytyväinen, kun kasvu on vielä heikossa kantemissa verrattuna muun maailman kasvun, kun työttömyys on niin korkealla tasolla edelleenkin ja epätasa-arvoisuus huomattavaa, joten nyt sitten pitää miettiä, miten voidaan parantaa potentiaalista kasvua. Uskon, että tässä on kolme reittiä, jotka ottaisin esille. Ensinnäkin pitää jatkaa näitä rakenteellisia uudistuksia. Tämä koskee kaikkia, mutta erityisesti maita, jotka ovat tässä näissä kysymyksissä jäljessä. Pitää vähentää makrotalouden epätasapainotekijöitä, jolloin samaa mieltä siitä, että pitää investoida enemmän niissä maissa, joissa kapasiteettia löytyy. Sitten kolmanneksi pitää vähentää eroja euroalueen kesken. Ja tämä on yksi valkoisen kirjan tavoitteista, jossa käsitellään euroalueen syventämistä. Jos on yhä suurempia eroja euroalueen sisällä, niin euron suojelun vaikutuksestakin huolimatta syntyy näitä demokraattisia, poliittisia legitimiteettikysymyksiä ja ongelmia. Ja tämän takia euroalueen syventäminen minun mielestäni täytyy hoitaa niin, että otetaan huomioon tämä makrotalouden lähentyminen maiden kesken. Ja kaikki toimet, joihin voimme ryhtyä, onko se sitten <coughs> toimista, jotka liittyvät rahoituskapasiteettiin tai euroalueen taloudellisen hallinnon parantamiseen, niin kaikki pitää pyrkiä tähän tavoitteeseen sitten on mahdolliset ristiriidat sen välillä, että vahvistetaan julkista taloutta ja toisaalta pitäisi investoida. Tässä on yksi tärkeä käsite, mikä, joka pitää ottaa huomioon, julkisen talouden investointien laatu. En usko, että sinällään poliittisen, anteeksi, talouspolitiikan parantaminen on huono se kannalta. On kyse myös poliittisista valinnoista ja strategioista pitää selvästi priorisoida investointeja kaikissakin maissa. Ne, joissa on ylijäämää, ne pystyvät näitä tekemään, mutta myös muissa. Tiedän kyllä, että joissakin maissa on olemassa esteitä investoinneille, joihin pitää sitten tarttua, mutta komission tahto ainakin on kehittää tämän suuntaista toimintaa, että Olihan, jo, onhan ollut tämä Junckerin suunnitelma, se on aikamoinen menestys. Nyt noin 30 miljardia tähän suunnitelmaan on jo sidottu. Ja tämä liittyy kaikkiin toimiin. Ja sitten Rova Peres, Peres otti esille verotuskysymykset. Haluaisin sanoa hänelle, että on todellakin samaa mieltä hänen kommentistaan, joka liittyi verovälineisiin, jossa suositaan velkaa oman pääoman kustannuksella. Komissio on ryhtynyt toimiin tässä asiassa. Ensinnäkin tietenkin on tämä pääomamarkkinaunioni, mutta on, on, halutaan myös tämä y, y, yhteinen yhdistetty yritysveropohja. Se on tärkeä kysymys komissiolla, koska se on tärkeä hanke. Ja siinä, siellä on monenlaisia vaikutuksia. Ensinnäkin se pystyy, pyrkii y- yksinkertaistamaan hallinnollisesti verokysymyksiä ja tämä vähentää yritysten kustannuksia. Ja toiseksi tämä on loistava väline taistella vero, <clears throat> anteeksi, veropetoksia vastaan, veronvälttelyä vastaan. Ja olemme ottaneet huomioon aikaisemmat epäonnistumiset asiassa, että haluamme tavallaan kannustaa investointeihin, invest- pitää investoida tutkimukseen ja kehitykseen, innovointiin, ja pitää lisätä markkinoiden likviditeettiä, sitä pitää parantaa. Tämä kaikki. pyydän, että neuvosto myös puuttuu näihin kysymyksiin. Viime viikolla ECOFin neuvosto antoi vahvaa tukea tälle, mutta myös oli tällaisia vastustusyrityksiä. Komissio tietenkin suhtautuu avoimesti erilaisiin kompromisseihin, mutta kompromissien täytyy olla merkittäviä ja laadukkaita. Muuten ne eivät ole mitään kunnon kompromisseja. On erittäin tärkeää, että tämä hanke viedään loppuun asti Ja pitää, korostan vielä julkisen talouden laadukkuutta, tai julkisen, julkisten menojen laadukkuutta. Näin voidaan hallinnoida myös vajeita. On monia eri tapoja hallinnoida budjettivajeita ja paras tapa on juuri tämä laadukas rahan käyttö julkisella sektorilla. Näin voidaan myös myötä vaikuttaa epätasa-arvojen, epätasa-arvon ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Kiitos sitten vielä Täisen. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin Gunnar Högmarkin kysymykseen. Miten voimme järjestää järjestelmä mä sillä tavalla, että tämä onnistuisi vielä paremmin? No minun äh, salkussani se, mitä me teemme ja jota me viemme eteenpäin sosiaalisen pilarin sekä pätevyysagendan äh, alaisuudessa on että meidän pitäisi järjestää työmarkkinamme sellaisella tavalla, että kaikki äh, pätevyys on käytettävissä. Kaikilla olisi pääsy työmarkkinoille, mutta että parannamme myös osaamista ja pätevyyttä. Sen vuoksi meidän pitää antaa mahdollisuus koulutukseen, hyvälaatuiseen koulutukseen, relevanttiin koulutukseen, osaamisten ja taitojen ajantasaistamiseen, elinikäiseen oppimiseen, ei vain silloin kun he ovat 25, vaan myös kun he ovat 55 tai 60, jos me haluamme, että ihmiset pysyvät työmarkkinoilla kauemmin. Joten minun salkkuni puitteissa meidän täytyy painottaa osaamista ja taitoja, koska se lisää tuottavuutta ja sitä kautta innovaatiot parantuvat. Kiitokset Claude Rollinille hänen positiivisista huomioistaan meidän taistelustaan epätasa-arvoa vastaan. Kysyitte myös sosiaalista vuoropuhelusta, työmarkkinavuoropuhelusta. Mitä me teemme, jotta me voisimme vahvistaa sitä? No, kun komissio aloitti mandaattinsa meillä oli niin kutsuttu korkean tason konferenssi. Korkean tason konferenssi sen vuoksi, että meillä oli paljon ihmisiä siellä työmarkkinaosapuolten taholta. Ja sovimme siellä, että me vahvistaisimme tätä vuoropuhelua ja saimme konkreettisia aloitteita myös. Yksi oli se, että kuulisimme enemmän työmarkkinaosapuolia kansallisella tasolla, mutta myös Euroopan tasolla, eikä ainoastaan puhtaasti sosiaalipolitiikasta, vaan myös, myös muista politiikan aloista, jotka ovat tärkeitä taloudelle ja yhteiskunnan sosiaaliselle tilanteelle. Ja näin me teemmekin. Meillä on, me, me kuulemme nyt huomattavasti enemmän työmarkkinaosapuolia Euroopan tasolla, mutta pyydämme äh, hallituksia kuulemaan työmarkkinaosapuolia myös kansallisella tasolla ja usein otamme suoraan yhteyttä työmarkkinaosapuoliin. Ja toinen asia, mitä me nyt työstämme, on se, että rakennamme kapasiteettia jäsenvaltioissa. Tämä on käynnissä oleva työ. Tämä on työtä, joka vaatii paljon aikaa. Ei voi sanoa, että no niin, nyt on päätetty ja kapasiteetti polkaistaan käyntiin. Ei, vaan kysymys on edustuksellisuudesta, kattavuudesta ja niin edelleen. Mutta teemme työtä tämän parissa ja voin sanoa, että tämä komissio otti asian esiin uudelleen. Me tarvitsemme työmarkkinaosapuolia politiikkamme muotoilemiseksi, koska sillä tavalla saamme aikaan myös parempaa täytäntöönpanoa tuolla kentällä. Mitä tulee tähän köyhyyskysymykseen Maria Reenalta? Köyhyys ja naisten asema yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kun me puhumme joustavuudesta ja osa-ajasta ja niin edelleen, on totta, että monet osa-aikatyöntekijät haluaisivat tehdä enemmän töitä. Mutta siitä huolimatta suuri enemmistö on tyytyväinen tähän osa-aikaan, joten joustavat työajat voivat auttaa äh, tiettyjä vanhempia ja myös naisia välillä sanon välillä. Olen hyvin varovainen sanoissani, koska me tiedämme tämän, sen vuoksi me äh, laadimme tämän työelämä tasapainopaketin. Me tiedämme, että monet naiset, ja erityisesti naiset, äh, siinä vaiheessa, kun heillä on lapsia tai muita hoivattavia. Silloin heidän osallistumisensa työmarkkinoille on matalampi. He tekevät osa-aikaa, koska sillä tavalla he voivat äh, yhdistää asioita. Naiset äh, sitten äh, tienaavat vähemmän, joka vaikuttaa elintasoon ja vaikuttaa myös tulevaan eläketasoon. Ja me tiedämme myös, kuinka syvä palkka- ja eläkekuilu tänä päivänä vielä on. Sen vuoksi meillä on tämä tasapainopaketti nyt, koska meillä on myös äh, tällaisia ei-lainsäädännöllisiä toimia myös äh, esimerkiksi painotamme sitä, että tarvitaan hyviä, hyvää lastenhoitoa, äh, palvelua niin, että, ja muita palveluita niin, että voidaan yhdistää työelämä ja perheelämä. Köyhyydestä yleisellä tasolla te tiedätte, että tämä on monitahoinen ongelma. Ei tätä ongelmaa voida ratkaista vain yhdellä toimenpiteellä. Sen vuoksi meidän täytyy työskennellä tämän pilarin kaikilla tahoilla. Koulutus ja esimerkiksi taitojen parantaminen voi estää köyhyyttä, kun pääsee työmarkkinoille. Myös se, että pääsy työmarkkinoille olisi parempi. Oikeudenmukaiset äh, työolosuhteet, minimipalkka, palkka, joka antaa ihmiselle paremman elintason. Ja kysymys on myös äh, sosiaaliturvasta. Me sanomme, että, hyvä sosia- että sosiaaliturva on hyvää, äh, kun kaikki saavat tukea. Ja kun annetaan tukea ihmiselle, siihen täytyy liittyä hyvin kehitellyt palvelut, koska muuten tämä ei pitkällä aikavälillä toimi. Ja sitten vielä köyhyydestä. Edustaja Trebesius, on niin, että kun katsotaan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia järjestää sosiaaliturvaa, niin mahdollisuudet eivät ole samat kaikissa jäsenvaltioissa. Lähtökohdat ovat erilaisia ja sitä täytyy kunnioittaa. Saksa voi tehdä enemmän kuin Romania, mutta jokainen jäsenvaltio voi tehdä jotain ja siksi me painotamme tätä maakohtaisissa suosituksissa. Ja siksi myös, kun puhumme konvergenssista, että me sanomme, että meidän täytyy ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat. Emme me ole sokeita. Meidän täytyy toimia jalat maassa realistisesti. Mutta jokainen voi toki parantaa toimiaan ja me tarvitsemme konvergenssia, varsinkin emussa, mutta myös muissa jäsenvaltioissa, kaikissa 27 ja sosiaalinen pilari – auttaa meitä, jos me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Kiitos. Thank you, and now we'll pass the chair. Kiitos. Ja sitten Ulskuk saa hoitaa puheenjohtajan tehtävät tästä eteenpäin. Proceed with a... Kiitoksia. Sitten puolentoista minuutin kysymyksiä. Ensin Papadimulis, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. θα μιλήσω στα ελληνικά. Για μια ακόμη φορά... Niin jälleen kerran haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy omaan maahani Kreikkaan. Kreikka ei ole mukana ohjausjaksossa ja kuitenkin meillä on yhteinen tavoite, jonka Kreikka on luonut velkojen kanssa, eli että ensi vuonna ei tarvittaisi enää tätä mekanismia ja että kaikki euromaat voisivat lainata markkinoille kohtuullisella korolla. No nyt sitten kerroitte hyvästä uutisesta, eli että komissio on päättänyt siitä, että Kreikka pääsee eroon tästä alijäämämenettelystä nyt kun tämä toinen tarkastelu saadaan päätökseen, mutta me tarvitsemme vielä euroryhmän päätöstä liittyen kysymyksiin, jotka käsittelevät velan keventämistä. Ja jotta meillä nyt olisi selkeä toimintasuunnitelma Kreikalle, markkinoille, kaikille jäsenvaltioille, tällähän tavalla voitaisiin Kreikka saada jälleen jaloilleen. Eli kysyisin, mitä komissio nyt odottaa ja mitä komissio aikoo tehdä euroryhmän kokouksen suhteen, jotta saataisiin aikaan tällainen kattava päätös. Kreikkahan on noudattanut velvoitteitaan ja onko teillä lisätietoja vuoden 2015-2016 alijäämästä ja mikä on sitten arvio vuoden 2017 ja mitä sitten tarkoittaa se, että pääsee pois tästä alijäämämenettelystä? Kiitos. Kiitoksia. Kuneva ei taida olla paikalla. I'll not use the, the time is for the answer of the commission. Niin, voin jättää tätä aikaa sitten komissiolle vastasaikaan. Kiitos sitten, Ernst Turtasun. Kiitoksia. Kolme konkreettista kysymystä. Ensin erityiset suositukset. Espanja kohta yhdeksän. Korruptiovastainen toiminta on todella tervetullutta. Täällä on hyviä konkreettisia ehdotuksia. Minulla on kaksi ongelmaa kuitenkin. Miten varmist, komissio varmistaa, että ne myös toteutetaan käytännössä ja toiseksi, on myös yksi kysymys, joka liittyy julkisiin äh, tarjouskilpailuun. Tämä liittyy myös kovasti julkiseen talouteen ja korruptioon, mutta se ei ole tässä käsitelty. Voisitteko käsitellä tätä kysymystä? Myös Espanjan viranomaisten kanssa on tärkeä kysymys. Julkista hankinnat ja tarjouskilpailut. Sitten te jo mainitsitte korkean Saksan vaihtotaseen ylijäämän asia, se, että ei ole vieläkään aloitettu tällaista liiallista epätasapainon menettelyä tilasten korjaamiseksi ja konkreettinen kysymys, niin kuinka suuri tämän ylijäämän pitää olla ja kuinka pitkään sitä pitää kestää, että ryhtyä tähän, koska te pystytte kuitenkin näin tekemään ja tämä on yksi suurimmista tekijöistä euroalueella tällä hetkellä. Sitten kolmas kysymys, ja lopetan tähän. Tämä kysymys on komissaari Moskovisille. että sanoitte, että vieläkin kärsimme euroalueella liian vähäisestä kysynnästä ja äh, negatiivisesta tuotantokuilusta huolimatta komission toimista. Olisitteko samaa mieltä, niin kuin herra Draghi sanoi eilen, että euro tarvitsisi rahoituskapasiteetteja, jolloin se myös lainanottokyky, ja tämä mahdollistaisi, äh, näin voitaisiin välttää tai toimia suhdanta tasauttavasti ja välttää, välttää tällaisia kaksittaisia lamatilanteita vai, ja kuinka suuri tällainen, tällaisen euroalueen rahoituskapasiteetin pitäisi olla ja minkälainen muutos tämä teistä olisi? Jean Lambert. Kiitos sitten Jean Lambert, ei taida olla paikalla. Time. Thank you. Minä vein häneltä puoli minuuttia puheaikaa. No niin, veit. Sitten Laura J. alkaa. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsenelle. Olen nyt hiukan hämmästynyt, koska tässä nyt puhutaan toimista, joiden avulla pitäisi saada aikaan kasvua, mutta todellisuus, jonka sanotte tuntevanne, ja tehän nyt osoitetta sormella jäsenvaltioihin ja todellisuus on jotain aivan muuta. Euroopassa on yli 100 miljoonaa köyhää ja se on seurausta politiikastana, jota vielä jatkatte ja te yritätte sitten perustella sitä, mitä ei pysty perustelemaan. Te tiedätte hyvin, että nämä rakenneuudistukset, joita te ehdotatte ja pakotatte jäsenvaltioihin, niin ne ovat johtaneet sosiaalisen verilöylyyn, mutta te kuitenkin etenette tällä tiellä. Te ette myönnä sitä, että tämä kaikki on valtava virhe. Ja tämä koskee nyt 120 miljoonan köyhän elämään Euroopassa, mutta tässä uhrataan myöskin tulevat sukupolvet. No nyt kun tilanne on tämä, niin mikä on tavoite, joihin meidän pitäisi päästä? Koska te nyt yritätte pakottaa valtiot näihin absurdeihin puitteisiin, mutta hinta tälle toiminnalle on se, että ihmiset päätyvät köyhyyteen. Kreikka on tästä hyvä esimerkki. Me näännytämme tämän kansan nälkään ja pakotamme sinne toimenpitejä, jotka johtavat työttömyyteen. Ne johtavat siihen, että ihmiset eivät pääse pois köyhyydestä, eivätkä pääse työmarkkinoille, jotka te olette jo hyvin pitkälti tuhonneet. Nyt tässä tilanteessa on hyvin monimutkaista luoda uusia työpaikkoja. Ja nyt kuitenkin väitätte, että rakenneudeksi on toteutettu hyvin. No tämä on nyt ainoa kysymykseni. Milloin te teette päätöksen ja milloin panette merkille sen, että te olette täysin erehtyneet tässä politiikassa? Kappel. Sitten Barbara Kappel. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenille. parlamentin ja jäsenvaltioiden prioriteetit ovat oikeat, kasvu, työllisyys ja epätasa-arvon vastainen taistelu. Meillä täytyy luonnollisesti olla myös välineet, eli rakennemuutokset, investoinnit ja yhtäläiset toimet kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä maakohtaiset suositukset ovat hyvin konkreettiset ja on hyvä, että vahvistetusti otetaan mukaan myös työmarkkinaosapuolet. Ja haluaisin puhua Itävallan maakohtaisista suosituksista. Komis sanoi, että eläkkeet on uudistettava, työmarkkinat, koulutusjärjestelmä ja terveysjärjestelmä. Tämä on ihan totta, mutta usein piru piilee yksityiskohdissa, nimittäin jossain puhua tästä eläkejärjestelmästä, on totta, että eläkekustannukset nousevat ja pitkällä aikavälillä ne laskevat muualla ja että 65 vuotta on liian alhainen eläke ikä. Mutta Itävallassa on erittäin paljon varhaiseläkkeelle lähtiöitä ja tämä varhaiseläkejärjestelmä – on johtanut siihen, että uudistuksia ei ole toteutettu. Terveyssektorilla totta, siellä on keskitytty liikaa sairaaloihin. Mitä sitten tulee verotuspolitiikan muuttamiseen se, että verotusta esimerkiksi lisättäisiin energialle ei ole hyvä asia. Minusta se on kontraproduktiivista. Thank you, Marco Valli. Kiitos sitten, Marco Valli. Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen Moskovitsin kanssa samaa mieltä siitä, että meillä on nyt kysyntäkriisi. Eli miten aiotte muuttaa nyt strategiaa komissiossa? Koska tässä nyt tällä järjestelmällä ei kyllä kysyntää saada lisääntymään. Ja sitten talouden epätasapainot ja rahapolitiikka, joka tällä hetkellä estää elpymistä. Ja tilanne on vain pahentunut, kun nyt katsotaan esimerkiksi Saksan ja Alankomaiden tilannetta voimme nähdä, että siellä on yhä enemmän tätä ylijäämää. Eli sitten kysymykseni. Nyt puhutaan euroalueesta ja rahaliitosta ja epätasapainoista euroalueella. Ja nyt on sitten erilaista investointipolitiikkaa jäissä, maissa, joissa on ylijäämää. Meidän pitäisi nyt antaa selkeitä neuvoja näille ylijäämän maille. Ja toisissa maissa sitten taas on alijäämää, joka johtuu tästä talous- ja rahaliitosta. Tämä on ongelma, joka liittyy yhteisvaluuttaamme. Eli onko tästä asiasta nyt sitten keskusteltu komissiossa? Tämän pitäisi ainakin olla aihe, jota kautta voitaisiin saada talous jälleen kasvuun. Ja, eli meidän täytyy nyt katsoa tätä ylijäämä, alijäämä maiden tilannetta. On, onko komissiossa keskusteltu näistä kysymyksistä? Kiitos sitten Dominik Mahtaan. Hän ei olekaan paikalla. Siis minä en näe häntä täällä salissa. Eli sitten komission jäsenet saavat vastauspuheenvuorot ja ensimmäisenä varapuheenjohtaja Dombrovskis, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Madam Chair, uh, honorable... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, tässä tuli aika paljon kysymyksiä esille puhuttiin maakohtaisista suosituksista Espanjalle. Itse asiassa näissä suosituksessa numero yksi me juuri käsittelemme myös toimia, joilla pyritään vahvistamaan julkisten hankintojen kehystä. Ja tavallaan, mitä me suostelemme Espanjalle, on, että se perustaisi tällaisen koko valtion kattavan järjestelmän julkista hankinnoista. Näin me olemme ainakin asian nähneet. Sitten palaisin Saksan ylijäämään. Me kommentoimme sitä jo kerran. Itse asiassa tämä ylijäämä on ylittänyt viitearvon ja tämän takia Saksa kuuluu tähän makrotalouden epätasapainomenettelyyn, kuitenkaan me emme näe sellaista trendiä, että ylijäämä vielä tästä kasvaisi ja olemme nähneet toimenpiteitä, joihin on ryhdytty, jotta voidaan lisätä investointeja ja jotta voidaan on äh, pyritty nostamaan myös palkkoja terveellä, terveellä tavalla Saksassa. joten en usko, että tässä tulee liiallisen epätasa-arvon menettely, e, e, ylijäämän epätasapainon menettely Saksan kohdalla. Sitten puhuttiin euroalueen rahoituskapasiteetista. Tässä tavallaan ennakoidaan talous- ja rahaliitto katsoo asiakirjaa, jonka huomenna julkaisemme, joten en nyt käsittele sitä liian yksityiskohtaisesti, mutta ihan totta, me kehittelemme, kehittelemme tätä käsitettä viiden puheenjohtajan raportin mukaisesti arvioimme erilaisia vaihtoehtoja ja ehdotuksia euroalueen rahoitustilanteen vakauttamiseksi mutta me esittelemme huomenna tämän koko asiakirjan. Sitten tuli kysymyksiä tavallasta. Äh, varhaiseläkkeelle jäänti on yksi kysymys. Yksi tekijä, joka löytyy tämän maan suosituksista pyrkii vahvistamaan eläkejärjestelmän kestävyyden ja pyritään tarttumaan laille levinneeseen ilmiöön varhaiseläkkeelle menoon. Näin voidaan puuttua tähän vajeeseen, mitä tulee sitten työmarkkinaosallistumiseen ja myös muita kysymyksiä otetaan esille. Naisten alhainen rooli työmarkkinoilla, samoin maahanmuuttajataustaiset ihmiset heidän heikko asema työmarkkinoilla. Tarkastelemme näitä kysymyksiä. Eläkejärjestelmien kestävyys, kestävyyden kannalta. Think that, uh... Puheenjohtaja Minulle ei esitetty mitään erityisiä kohdennettuja kysymyksiä ja ne, jotka äh, liittyvät sosiaalisiin näkökulmiin, niihin varapuheenjohtaja jo vastasi. Moskovic. Trois réponses euh, complémentaires. Euh, niin vielä pari täydennystä ensinnäkin Kreikasta. Eli haluaisin nyt selittää, miksi toimimme niin kuin toimimme on hyvä, että Kreikka on vähentänyt alijäämänsä selkeästi alle 3 prosentin viitearvon vuonna 2016. Minulla ei ole tarkkoja lukemia tässä, mutta se on kuitenkin selvästi sen alapuolella. Kreikan ponnistelut ovat huomattavia, varsinkin kun katsotaan, että se on päässyt 4,2 prosentin ylijäämään. Eli 3,7 prosenttiyksikköä yli tavoitteen Sitten kevään arvioinneissa on todettu, että tämä kehitys jatkuu. Se on hyvä uutinen. Ja kuten tiedätte, olemme keskustelleet tämän ohjelman päättämisestä toisen tarkastelun jälkeen. Tämä liittyy Kreikan verotuksen kestävyyteen ja tästä keskustellaan sitten vielä euroryhmässä 15. kesäkuuta. Edistystä on saatu aikaan edellisissä kokouksissa kuten kaikki tietävät, mutta me emme kuitenkaan saaneet vielä tätä menettelypäätökseen. Uskon, että näin tapahtuu sitten seuraavassa kokouksessa ja komissio, kuten aina, ponnistelee ja toimii välittäjänä. Ja minä suosittelisin, että Kreikan viranomaiset kantavat vastuunsa, kun nyt katsotaan näitä toimenpiteitä, joita on toteutettu. Niitä on toteutettu yli 40, ne ovat hyvin kunnianhimoisia. Niin selkeästikin olemme oikealla tiellä. Mutta tiedän myöskin, että on vaatimuksia, jotka on täytettävä, jotta pystytään ratkaisemaan tämä velkakysymys. Ja toivottavasti ne pystytään hoitamaan järkevällä tavalla tulevina viikkoina. Eli komissio nyt odottelee tätä keskustelua ja toivottavasti Kreikan osalta tämä ohjelma voidaan päättää. Siis tästä pitää saada sopimus ensin aikaan. Ja me toivomme, että näin sitten käy lähiaikoina. Ja sitten Itävallan edustajalta tullut kysymys vuonna 2013 13,9 prosenttia bruttokansantuotteesta oli tämä lukema ja se nousee sitten 0,5 prosentilla bruttokansantuotteesta vuonna 2016 ja sehän on selkeästi näiden viitearvojen yläpuolella. Eli meillä on vielä haasteita eläkejärjestelmässä lyhyellä aikavälillä. Ja viime vuosina Itävallassa on uudistettu eläkejärjestelmää mutta keskipitkällä aikavälillä Itävallassa on vielä nousevia eläkekuluja, eikä siellä vielä ole riittävän selkeä strategia sen suhteen, miten pystytään tasapainottamaan tämä tilanne eläkemaksujen osalta. Komissio katsoo, että täytyy yhdistää eläkeikä ja odotettavassa oleva elinikä. Ja näistä asioista neuvotellaan vielä. En nyt palaa enää siihen, mitä sanoen heikosta kysynnästä. Toistaisin vain se, mitä sanoin investoinneista ja siitä, että meillä pitää olla finanssipoliittista liikkumavaraa. Mario Dragin ehdotus on aivan oikean suuntainen Korostaisin vielä yhtä asiaa, joka liittyy näihin maakohtaisiin suosituksiin erityisesti Saksan alankomaiden osalta, eli palkankorotukset. Meidän asiamme ei ole päättää minkään jäsenvaltioiden palkkapolitiikkaa, mutta me olemme tehneet ehdotuksia, koska me katsomme, että suositus hoitaa tämä kysymys on aivan olennainen. Thank you. Then we go... Kiitoksia. Sitten vielä menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Bulman. Thanks. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kysymys Dombrovskikselle, koska ymmärrän täysin, että kaikki kolme, ainakin käsittääkseni, haluatte parempaa ja oikeaa konvergenssia. Ihan totta, meidän täytyy tukea teitä siinä, koska sitä tarvitaan. Högmark on oikeassa, meidän täytyy parantaa taloudellista tilannetta, mutta meillä on yhä vielä maakohtaisia ongelmia ja aika vähän liikkumavaraa, kuten luvuista kävi esiin. Ja sitten tämä kysymys, mitä näistä ylijäämämaista ja varsinkin, miten pitkä tämän ylijäämän, äh, suuri tämän ylijäämä täytyy olla, että komissio tekee jotain. Ja haluaisin palata tähän nyt. Tätä harjoitusta kutsutaan vuoropuheluksi. Te käytte hedelmästä vuoropuhelua meidän kanssa, samoin kuin näiden kyseisten maiden kanssa. Mitä ne sanovat? Jos me puhumme Alankomaista ja Saksasta, mitä nämä maat sanovat, kun te menette sinne ja sanotte, että käyttäkää tätä liikkumavaranne, jotta voitte var- vahvistaa meidän pyrkimyksiämme kohti konvergenssia. Mikä näiden maiden reaktio on? Me parlamentaarikot haluaisimme tietää, mikä on tämän vuoropuhelun tilanne, koska tiedän, että Sixpackin kohdalla meille oli myös hyvin tärkeää tietää, että tässä menettelyssä on kaksi osapuolta. Thank you, Silva Pereira. Kiitos, Silva Pereira. Queria colocar uma questão ao comissário Halusin esittää kysymyksen komission jäsen Moskovicille Portugalista te painotitte näitä e, e, erinomaisia uutisia, että Portugali on päässyt eteenpäin ja äh, että se ei perustu ainoastaan sille, että budjettivajetta on vähennetty, vaan sille, että kaiken kaikkiaan talous on parantunut. Meillä on äh, nyt äh, lähes vuoden aikana kasvanut tämä talous ja työllisyys on parantunut ja finanssijärjestelmä vakautunut. Ottaen huomioon kaikki nämä positiiviset kehityskulut, uskotteko te, että me voimme odottaa hyviä uutisia myös reittausvirastoilta siitä, että mikä on Portugalin velan arvio? Voimmeko odottaa enemmän eurooppalaista puitteistoa sille, että Portugal pystyisi tekemään parempia sopimuksia järjestämättömissä lainoissa? Olisiko mahdollista saada eurooppalaiset puitteet tälle? Schulze. Kiitos, Schulze. No question from you. Ai, teillä kysymystä. Sitten Mohan Merci Madame la Présidente, merci à nos commissaires qui sont... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä kuva siis paranee, mutta edelleenkin tilanne on varsin haavoittuvainen. Paras tapa taistella köyhyyttä vastaan on tietenkin äh, ammatillinen tie. Mielestäni on kolme keinoa tehostaa ihmistä pääomaa. Näin voitaisiin parantaa talouden tilaa. Ensinnäkin kymmenen ammattia, jotka vakaavat eniten tällä hetkellä. Niitä ei ollut olemassakaan kymmenen vuotta sitten. Joten tästäkin jo ymmärtää, että perinteinen koulutus ei enää pelkästään riitä, ei pysty parantamaan työmarkkinoiden tilannetta. Mielestäni on tärkeää stimuloida koulutusta niin, että voidaan siirtää tavallaan pätevyyttä, taitoja maasta toiseen muutoin. Teemme turhia lyhytaikaisia ponnisteluita ja varsin nopeasti joudumme uudestaan kohtaamaan nousevan työttömyyden. Tällaiset siirrettävät pätevyydet pitäisi olla mukana suosituksessa. Sitten onko teillä indikaattoreita eurooppalaista aivovuodosta Euroopasta muihin maihin, joissa on korkeampi kilpailukyky ja miten voimme toimia niin, että pidämme lahjakkuudesta kiinni täällä Euroopassa. Innovointi ja tutkimus on yksi asia, mutta miten voimme säilyttää oh, lahjakkuuden täällä Euroopassa? Erittäin tärkeä kysymys. Sitten vielä yksi asia, miten voidaan stimuloida liikkuvuutta e-, Euroopassa? Euroopan valtioissa, ja tämäkin on suositus, joka meidän pitäisi voida tehdä ja toteuttaa jäsenvaltioissa, koska liikkuvuus takaa myös te- tehostaa työttömyyden vastaista toimintaa. Kiitos. Yes. Kiitos sitten Mavrides. Thank you, madam. Kiitos eh puheenjohtaja. Se, mikä minua äh, miellytti, oli äskeisen kollegan sanat. Hän puhui mobiliteetistä, mutta aivovuoto on ihan toinen asia ja se koskee nimenomaan etelän maita, Kyprosta, Kreikkaa, Portugalia. Me kärsimme siitä, että kaikkein parhaat asiantuntijat lähtevät meidän maistamme ja muuttavat toisiin unionin maihin. Nyt sitten ihan yleinen kysymys. Ö, muutama kuukausi sitten meillä oli täällä Ekon valiokunnassa keskustelu euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Ja haluaisin kysyä teiltä komission jäsen seuraavaa. Pari kuukautta sitten ö, tilanne on hieman muuttunut, mutta silloin me puhuimme korjaavista toimenpiteistä jätteistä niissä maissa, jossa oli tavallaan liikaa epätasapainoa. Oletteko te huolissanne tästä? Ja sitten komission jäsen Täisen sosiaalirahastossa on noin 21 prosenttia prosenttia korvamerkitty Kyprokselle eh, ihmisten, vammaisten ihmisten tukemiseksi, mikä on ihan hyvä. Mutta ne perheet, joilla on lapsia, joilla on, jotka ovat vammaisia, siis henkisesti, eh, kun eh, nämä lapset ovat tietyn ikäisiä, että lapsia ei voida enää viedä mihinkään ja sitten he joutuvat vanhainkotiin tai mielisairaalaan. Voitteko sanoa tähän jotain? Is... is. Kiitoksia. Helga Stevens ei nyt ole paikalla. Eli seuraavaksi Anne Mans. Kiitoksia kysymys Tysonille. Tämä nyt ei käynyt tästä raportista selväksi. Ja tämä nyt ei ollut kovin yllättävää niille, jotka tuntevat tämän asian hyvin. Tässä on nyt puhuttu tästä oikeudellisesta menettelystä, kun on yritetty tämä prosenttilukuma. Ja sitten tässä on budjetteja, joita ei saada kuntoon ajoissa. 1,7 miljardia tarvittaisiin vielä, ja kuluttajahinnat ovat vielä korkealla, ja vanhat ydinvoimalat ovat uhka. mutta tämä verotusjärjestelmä on toivottoman monimutkainen ja vanhentunut. Ennen vuonna 2014 vaaleja Belgiassa oli selvää, että valtiota täytyy jälleen uudistaa, koska tämä on Belgian erityispiiri, eli tämä kaksijakoisuus maassa. Eli meidän täytyy antaa niille enemmän autonomiaa. Tämä nyt on poistunut agendalta, mutta eikö tämä olisi ollut hyvä suositus komissiolta? Ja miksi komissio ei ole puuttunut tähän, jotta voitaisiin siis tehdä suosituksia, jotka todellakin pitää toteuttaa Belgiassa. Remark from Ru- ja sitten Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa rouva puheenjohtaja. Suomi on ollut EUn mallioppilas pitkään noudattaen sopimuksia ja ohjeita taloudenpidossa, kuten kasvu- ja vakaussopimusta. Siitä huolimatta Suomen talous on pitkään kärsinyt lähes nollakasvusta. Vain pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut vakaasti. Sosiaaliturvamme, koulutuksemme, tutkimus- ja kehityksemme sekä infrastruktuurimme on mallikas. Missä teidän mielestänne on vika? Olosuhteita on turha syyttää, kun samanaikainen naapurimaamme Ruotsi on selviytynyt nopeasti kriisistä ja kasvanut sen jälkeen hienosti. Ainoa merkittävä ero Ruotsiin nähden on, että Ruotsi ei ole euromaa. Eikö teitä epäilytä ollenkaan, että euro voisi olla ongelmien taustalla? Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia. Eli Dom Turski, te saatte sitten ensimmäisen vastauspuheenvuoron, olkaa hyvä. Hey, thank you, uh, madam, uh... Kiitos puheenjohtaja. Palatakseni kysymykseen tästä Saksan ylijäämästä kolmannen kerran. Ensin en ole samaa mieltä siitä, että komissio ei tekisi mitään Tämä on nimenomaan se syy, miksi Saksa on asetettu tähän makrotaloudellisen epätasapainomekanismiin. Ja selitinkin jo syyt, miksi tässä menettelyssä me arvioimme, että tämä epätasapaino ei ole liian suuri. Ja sitten mitä argumentteja me olemme kuulleet Hollannilta, Alankomailta ja Saksalta tässä yhteydessä? No ensinnäkin me kuulemme äh, halukkuutta lisätä julkisia investointeja ja tässä on tapahtunut äh, edistystä. Äh, on lisätty julkisia investointeja Saksassa. Ja siellä on ollut tässä yhteydessä useita aloitteita. Sitten on tietenkin ö, argumentteja menettelytavoista. Saksassa täytyy sopeuttaa tämä ylijäämä suhteessa muihin euromaihin samoin kuin suhteessa kolmansiin maihin. Ja mikäli Saksa vie vähemmän kolmansiin maihin ja auttaisiko se sitten Euroopan taloutta, vaikkakin matemaattisesti se pahentaisi ongelmaa niin tämä on yksi näkökulma, jota me olemme tässä nyt juuri pohtimassa. Ja Alankomaissa siellä on hyvin suuri vientiosuus johtuen Rotterdamin satamasta. Eli tämä on se argumentti, mitä me sieltä kuulemme. Mutta me olemme kiinnittäneet näihin asioihin huomiota ja teemme kaikkemme, jotta investointeja saataisiin lisää. Thank you. Kiitoksia. Sitten komissaari Täisen. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Investointi inhimilliseen pääomaan ja sen kehittäminen. No tietysti tällä saralla pitää tehdä enemmän. Tämä on kaikkein tärkein aihe ja Mohan Shahtia puhui tästä ihan hyvin ja tästä syystä se on ykkösenä sosiaalisessa pilarissa. Jos katsotte eri tilastotietoja ja katsotte missä on köyhyyttä, missä on työttömyyttä, niin ihmisten taitotasolla on hyvin merkittävä rooli. Ja jos katsotaan kilpailukykyä, teollisuuden kilpailukykyä, niin sillä tarvitaan lahjakasta ja taitavaa henkilöstöä jotka pystyvät todellakin hyödyntämään oman potentiaalinsa työmarkkinoilla ja kehittävät yhteiskuntaa eteenpäin. Eli tämä on komissionkin mielessä, kun laadimme tätä politiikkaa. Me voimme tehdä enemmän, siksi meillä on tämä taitoagenda, joka käynnistettiin jo pari kuukautta sitten. Ja sen lisäksi, mitä jo sanoin, meidän täytyy katsoa myöskin taitojen tunnustamista – ei ainoastaan säännellyisammateissa. Meidän täytyy katsoa, miten pystymme toimimaan paremmin ja sitten täytyy tarkastella sitä, miten voidaan uudelleen kouluttaa ihmisiä ja myöskin täytyy katsoa, miten voitaisiin paremmin tunnustaa epämuodollisen koulutuksen tulokset. Ja sitten aivovuodosta. No aivovuoto on todellakin ongelma. Euroopasta lähtee koulutettua väkeä Euroopan ulkopuolelle, mutta myöskin jäsenvaltioiden välillä on vielä enemmän tällaista liikehdintää. Tämä on ongelma varsinkin tietyille jäsenvaltioille, niille, joista lahjakkaat ihmiset lähtevät pois. Eli me olemme havainneet tämän ongelman ja tässä taito-ohjelmassa, jonka juuri mainitsin, niin siihen liittyy sitten tutkimus, joka tarkastelee sitä, missä on hyviä käytänteitä, miten voidaan torjua aivovuotoa. Ja näin saamme sitten hyvän käsityksen siitä, mikä on tilanne työmarkkinoilla. Ja sitten vammaiset. Tehän tiedätte, että Euroopan unioni ja kaikki jäsenvaltiot ovat liittyneet YK yleissopimukseen, joka koskee vammaisten oikeuksia. Ja yksi siihen liittyvistä elementeistä on se, että suositaan ei-institutionaalista vammaisten hoitoa. Eli yleisesti me tuemme näitä palveluita. Me haluamme tukea perheitä, jotta he pystyvät pitämään vammaisia kotona, eivätkä joudu laittamaan heitä laitoksiin. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitos. Ja sitten komission jäsen Moskovici. Minulla on vain, minulle tehtiin vain yksi kysymys. Niin, Portugalista on selvää, että kun päästään pois tästä, Portugali on päässyt pois liiallisen budjettivajeen eh, menettelystä, niin se on ollut varsin hyvä asia maalle. Pitää pystyä kestävällä tavalla pääsemään noin kahteen prosenttiin. Tämä on todellakin hyvä uutinen, jonka haluan ottaa uudelleen esille. tavallaan palkitsee näistä Portugalin äh, ponnistelusta. Komission ei pidä puhua kuitenkaan suoraan luottoluokituslaitosten kanssa. Se on meidän tehtävämme. Ne ovat muuttaneet luottoluokitusta Portugalin kohdalla. Ja tämä on otettu huomioon positiivinen kehitys, mutta toistan, minkä jo sanoin lehdistötilaisuudessa. tilaisuudessa Nimittäin silloin kun makrotalouden toiminta paranee, ja näinhän on tilanne Portugalissa, ja kun julkinen talous on paremmassa järjestyksessä, vaikka velkaongelma vieläkin on jäljellä, jota ei myöskään pidä aliarvioida. Tietysti on luokista, jotka arvioivat Portugalin talouden tilaa, ymmärtävät, että riskejä ei voida tarkastella tänään eilisen silmälaseen läpi ja on moniakin syitä luottaa enemmän Portugalin tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Siis minä en puhu suoraan luottoluotuslaistusten kanssa, mutta tavallaan viittaan siihen. Mielestäni se, mitä Portugalissa on tapahtunut, ansaitsee myönteisen arvioinnin. Ja Tätä kehitystä, tämän kehityksen pitäisi vahvistaa myös luottamusta Portugaliin. Sitten kysyttiin tämä taas Ruotsista ja Suomesta. Jokainen voi itse päättää, onko euroa, euron puolesta vai vastaan, mutta minä kuitenkin uskon, että pitää säilyttää järki. Suomen talous ei ole mitenkään kovin huonossa, ja, huonossa jamassa. Siellä on tehty, olemme olleet joustavia rakennusten suunnistusten kohdalla, koska poliittinen agenda siellä on selkeästi määritelty. Olemme tästä keskusteltu varsin pitkään äh, ministeri Orpon kanssa ja kun katsoo julkisen talouden mm, performanssia Suomessa, niin se on äh, aika hyvä, mutta te vertaisitte nyt Suomea Ruotsiin. En usko, että tämä nyt liittyy siihen, kuuluuko euroalueeseen vai ei. Ruo- tehän tiedätte, että ruotsalaiset ovat tavallaan mm, erityisesti monimuotoistaneet talouttaan. Jokaisen maan oma tehtävä on käyttää hyväkseen omia valttikorttejaan. Olen luottavainen sen suhteen, että suomalaiset pystyvät tähän. Heillä on kyllä kapasiteetti siihen. Ja komissio on Suomen rinnalla niin kuin kaikkien muidenkin euroalueen ja EU-maiden rinnalla rohkaisemassa niitä uudistuksiin, jotka ovat myönteisiä ja tarvittavia ottaen aina huomioon jokaisen maan erityistilanne. Thank you, Mr. Moskowitz. Kiitoksia. Ja kiitos teille kaikille. Teillä oli hyviä, tiukkoja kysymyksiä. Ja komission jäsenet pyrkivät antamaan vastauksia mahdollisuuksien mukaan. Ja palaamme asiaan ja esitämme sitten kysymyksiä myöhemminkin ja kiitoksia, että tulitte kokoukseemme.